Herra puhemies, hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Tämän aamun täysistunto on avattu. Ja työjärjestyksen artiklan 216 mukaisesti totean, että